liebe Kolleginnen äh, und Kollegen. Niin, arvon kollegat, saan nyt jatkaa aamupäivällä keskeyttämämme kokouksen. Meillä on esityslistalla tärkeä kohta käsiteltävänä. Kyse on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työohjelman käsittely. Uudemman kerran saan toivottaa tervetulleeksi valiokuntamme vieraaksi tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vitor Caldeiran. Hän tulee esittelemään meille tilintarkastustuomioistuimen työohjelman. Kollega Caldeira, voin sanoa, että tämä on teidän valiokuntanne, eli se valiokunta, joka on tiiviimmin yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen toimintaan, mutta me olemme toki tietoisia siitä, että Euroopan parlamentin muutkin valiokunnat ovat kiinnostuneita tilintarkastustuomioistuimen äh, selvityksistä, ainakin näin pitäisi olla. Eli tässä ei pitäisi viitata vain ainoastaan tilintarkastajien toimintaan. Eli kyse on juuri niistä, joiden pitäisi paneutua juuri varojen tehokkaaseen käyttöön. Meillähän oli Van Rompuyn kanssa mahdollisuus keskustella keskipitkän ajan välin rahoituskehyksistä. Te tiedätte, että tähän liittyen on olemassa eri näkemyksiä. Parlamentin ja neuvoston näkemykset poikkeavat toisistaan ja tämä kuilu täytyy vielä kuroa umpeen ennen kuin pääsemme jatkamaan. Tässä täytyy muistaa, että maksuvelvoitteiden ja maksumäärärahojen välinen ero on yli 50 miljardin euron luokkaa, mutta Euroopan neuvoston paremman varankäytön ideanahan on juuri eu rahastovarojen tehokkaampi ja parempi käyttö ja tilintarkastustuomioistuimen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu juuri sen selvittäminen, että missä on olemassa palanta, parantamisen varaa, missä ovat ne puutteet, joihin täytyy paneutua. Me kiitämme tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä ja nyt haluaisimme kuulla, että mitä suunnitelmia teille on vuodelle 2013. Eli vielä kerran tervetuloa arvoisa kollega Caldeira ja näillä sanoilla saattekin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, thank you, Mr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset näistä ystävällisistä sanoista. Arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää edustaja Toireria ja teidän valiokuntaanne tästä mahdollisuudesta uudemman kerran puhua teille tässä valiokunnassa. Tänään minulla on ilo ja kunnia esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 työohjelma ja tuomioistuimen strategia ihan vuoteen 2017 asti. Näitä strategioita ja ohjelmia luotaessa me hyödymme suuressa määrin valiokuntanne edustajien kanssa käydystä yhteistyöstä. Useampaan otteeseen olemme tavanneet kahdenkeskisissä kokouksissa ja Strasbourgissa, ja olen erittäin kiitollinen tästä meille tarjoamastanne asiantuntemuksesta. Meidän toimielinten rooli on keskeinen ja toisiaan täydentävä, jotta voidaan varmistaa tehokas demokraattinen tilivelvollisuus kansalaisia kohtaan, kansalaisten suuntaan. Tämä on tärkeää, jos halutaan varmistaa, että käytetyt julkiset varat ovat omiaan auttamaan meitä EU-tavoitteiden saavuttamisessa. Eli tulevan viiden vuoden aikana meidän tarkoituksenamme on tehdä tiivistä yhteistyötä tämän parlamentin kanssa, erityisesti tämän valiokuntanne kanssa. Tämä on parlamentissa meidän keskeisin kumppani, mutta tietenkin muutkin halukkaat valiokunnat saavat kantaa kortensa kekoon meidän lausuntojamme tarkasteltaessa. Mutta tarkoituksena on tehdä myöskin yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa ja sitä kautta parantaa EUn tilivelvollisuutta. tilivelvollisuutta. Tämä on keskeisin tavoitteemme ja nyt kyse on siitä, että miten saamme parasta lisäarvoa unionin kansalaisille. Euroopan unioni on kohdannut kasvavaa tilivilvillisuutta ja tilintarkastushaasteita. Ja tähän liittyy monia tekijöitä, joista haluaisin ottaa esille kolme. Ensinnäkin Euroopan unionin instituutioita on pyydetty tukemaan koordinoitua yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä kuitenkin unionin perustamissopimusten rajojen ulkopuolella. Tämä on johtanut rinnakkaisiin rakenteisiin ja linkityksiin, ja Euroopan vakausmekanismi on yksi tällainen linkki. Ja se, että uusia tehtäviä on annettu Euroopan unionin toimielimille, tarkoittaa sitä, että että tällä sopimuskehyksellä on keskeisiä vaikutuksia. Esimerkiksi keskuspankin rooli yhteisessä valvontamekanismissa on uudemman kerran nostanut esille juuri keskuspankkien ja rahoitusalan valvonta viranomaisten tilivelvollisuuskysymyksiä suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin, kansallisiin parlamentteihin. Kolmanneksi Euroopan unioni käyttää yhä uusia politiikkavälineitä juuri julkistalouden vahvistamiseksi, työpaikkojen ja kasvun aikaan saamiseksi, mutta niihin on aika vaikea vielä tällä hetkellä tarkastusviranomaisten puuttua. Otetaan esimerkkinä se, että EU-sääntelytoimenpiteistä syntyvät täytäntöpanokustannukset lankeavat kansallisten viranomaisten ja yritysten maksettavaksi. Ja ne varat, jotka on tarkoitus saada yksityiseltä sektorilta kasvun aikaansaamiseksi sekä saatavien ja velkojen huomioiminen ilman, että ne jäisivät taseiden ulkopuolelle, aiheuttavat ongelmia, mutta samalla pitäisi ottaa huomioon sekä yksityisen sektorin rahoituksen tarjoajien että veronmaksajien intressit. Tässä yhteydessä täytyy ottaa huomioon myöskin monivuotiset rahoituskehykset, joihin tekin, herra puheenjohtaja, viittasitte. Ne vaikuttavat monelta osin varanhoito toimiin ja voivat vaikuttaa suuressa määrin juuri tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Ja nämä seikat huomioiden, niin voidaan sanoa, että tulevan viiden vuoden aikana tuomio, tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tarjota sellaisia toimintavälineitä, joilla voidaan parantaa julkisen rahoitukseen liittyviä äh, tilivelvollisuuskysymyksiä. Meidän täytyy katsoa, millä saroilla tilivelvollisuus- ja varanhoitokysymykset ovat äh, ongelmien keskiössä. Ja tästäpä syystä tämän vuoden aikana tilintarkastustuomioistuin tulee laatimaan kaksi kattavaa äh, tarkastusta yhtäältä tilivelvollisuuteen ja tilintarkastustoimintaan liittyvien puutteiden osalta ja samalla myöskin EUn varanhoitoon kohdistuvien riskien osalta. Tarkoituksena on tarjota kaikille asianosaisille tahoille mahdollisimman kattava kuva tämänhetkisestä tilanteesta ja antaa suosituksen sen suhteen, mihin tulisi kiinnittää huomiota silloin, kun uusia ehdotuksia ollaan laatimassa. Mutta me tulemme jatkossakin laatimaan lausuntoja yksittäisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyen, kunhan ne ovat mustaa valkoisella joko muiden toimielinten pyynnöstä tai tarpeen vaatiessa myöskin tuomioistuimen omasta aloitteesta. Tilintarkastustuomioistuin tulee tarkastelemaan tarkkaan juuri niitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät vira, virastojen, virastoja koskeviin puiteasetuksiin. Vuonna 2012 me olemme antaneet monia lausuntoja lainsäädäntöpakettiin toimiin liittyen. Ja vuonna 2013 tulemme seuraamaan tarkkaan sitä, millä tavalla tilanne kehittyy lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa. Mitä tulee meidän vuosikertomukseemme koskien budjetin täytäntöönpanoa niin meidän täytyy katsoa, minkälaiset ovat nämä tämänhetkiset tavoitteet, säännöt ja valvontajärjestelmät jo vuoden 2013 jälkeisenä aikana. Mitä tulee vuoteen 2012, niin me tulemme jatkamaan nykyiseltä pohjalta ja pyrimme varmistamaan, että työmme on johdonmukaista. Mutta ennen kuin aloitamme, niin meidän täytyy kuitenkin pyrkiä ottamaan huomioon kaikki mahdolliset uudet tiedot komission tai kansallisten viranomaisten taholta. Tilintarkastustuomioistuin valmistautuu paraikaa näihin tehtäviin ja tämä saattaa tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa sitä lähestymistapaa, jota me käytämme. Ja mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen komission vuosittaisesta kertomuksesta, niin muistutettakoon vuoden 2003, 2012 kertomuksesta ja artiklasta, 2000, artiklasta 318, niin meidän täytyy varmistaa, että toimivat mekanismit ovat käytettävissä. Komissio voi olla tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä. Ja tämän jälkeen komis- tilintarkastustuomioistuin tulee tarkastelemaan sitä, että missä määrin nämä arvioinnit voidaan huomioida tilintarkastustuomioistuimen vuosittaisessa tarkastustoiminnassa. Mitä tulee erityiskertomuksiin, tilintarkastustuomioistuin tulee keskittymään niihin aloihin, joilla ilmenee riskejä julkisia intressejä tai jolla riskit ovat arvioidut suureksi. Keskitymme erityisesti työllisyyteen, kasvuun, lisäarvoon ja julkiseen talouteen sekä ympäristöön liittyviin seikkoihin. Näitä asioita heijastelevat jo suurelti tämän vuoden työohjelmat puolet 20 erityiskertomuksesta, jota tilintarkastustuomioistuin tulee tänä vuonna julkaisemaan, käsittelevät kestävää kasvua esimerkiksi. Kaksi, jotka julkaistiin tammikuussa, kattavat energiatehokkuutta ja jätehallintoa infrastruktuuriprojekteissa. Liittyen luonnonvarojen hallintaan ja suojeluun tilintarkastustuomioistuin suunnittelee julkaisemansa vuonna 2013 kertomuksen lisäarvosta liittyen maatalous- ja metsätaloustuotteisiin ja taloudelliseen välineeseen ympäristön suojeluksi. Vuonna 2013 ulkosuhdehallinto tulee kattamaan myöskin raporteissaan Egyptin ja Palestiinan sekä Kongon tilanteen, pankkialan valvontaan ja maksu tase tukiin liittyen. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on monia suosituksia, joiden tarkoitus on parantaa toimeenpanoa. Kysymys siitä, kuinka päätökset toimeenpannaan, on tärkeä asia tilinpäätösjärjestelmässä itsessään. Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin julkaisi toisen seuranta kertomuksen, joka keskittyi entis edellisten erityiskertomusten suositusten toimeenpanoon. Jos tilintarkastustuomioistuin haluaa maksimoida lisäarvon, jota se tarjoaa Euroopan unionille, sen tulee olla ja se pitäisi nähdä asian tuntia organisaationa. Tämä on avainkysymys siinä, että olemme uskottavia, mutta jotta voisimme toteuttaa tämän päämäärän Euroopan unionin kehittyvässä ympäristössä, meidän tulee kehittää toimintaamme nopeammin ja pidemmälle tulevina vuosina. Tilintarkastustuomioistuin tulee priorisoimaan kehitysaskeleita tilintarkastusviranomaisena ja se tulee käyttämään kaikkein parasta mahdollista asiantuntijuutta ja pyrkii kehittämään tarjoamaansa tilivelvollisuuden tukea. Esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin tulee tekemään tilintarkastusmenettelyistään vertaisarvioinnin. Tämä liittyy aikaisemmin vuonna 2008 tehtyyn vertaisarviointiin. Tilintarkastustuomioistuin on luonut työryhmän, joka pyrkii virtaviivaistamaan menettelyjämme ja yhteyksiä muihin toimijoihin, erityisesti tähän valiokuntaan. Pyrimme parantamaan kertomustemme oikea-aikaisuutta mahdollisimman paljon. Tämän lisäksi me kehitämme yhteyksiä ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Ja kun annamme vuosittaisia raporttejamme tästä vuodesta lähtien. Me tulemme keskittymään tiettyihin avainprioriteetteihin. Herra puheenjohtaja, nyt Tulevina vuosina tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut tekemään yhteistyötä läheisesti Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa, jotta voisimme parantaa tilivelvollisuutta niin, että kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että heidän taloudellisia intressejään suojellaan ja että varoja käytetään järkevästi ja säännönmukaisesti. Paljon kiitoksia. Sehr Präsident. Äh, Arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti, oikein paljon kiitoksia tästä työohjelman esittelystä. Olemme saaneet tämän tekstin myöskin käyttöön ja kuulleet, mitä sanoitte. Ja minulle on tässä syntynyt sellainen vaikutelma, että tilintarkastustuomioistuin on kuullut, mitä meidän valiokuntamme on sanonut omaa työohjelmaansa valmistaessaan. Toisaalta me taas olemme kiitollisia teille tekemästänne työstä ja me olemme kiinnostuneita siitä, miten te huomioitte meidän esittämämme kommentit. On tietenkin selvää, että tämä työohjelma tulee virittämään keskustelua ja saaneen myöskin kertoa kaikille, että viime viikolla Washingtonissa keskustelin Maailmanpankin varapääjohtajan kanssa. Maailmanpankin edustajat viittasivat siihen, että tilintarkastustoimintaan liittyy ongelmia – Eli sen suhteen, miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii EU-lainsäädännön nojalla. Ja tämä tulee meitä kiinnostamaan suuressa määrin, sillä me olemme maailmanpankkiryhmittymän toiseksi tai kolmanneksi suurin varojen lahjoittaja ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on myöskin mahdollisuus saada kaikki tarvittavat asiakirjat käyttöömme nyt nähtäväksi, miten tässä käy. Ja tästäpä syystä olenkin kiitollisuudella pannut merkille, että kun katsotaan teidän työohjelmaa, niin kehitysyhteistyöhön liittyvien varojen käytön suhteen aiotte toimia, kuten viime vuosienkin aikana. En halua tässä nyt ennakoida tulevaa keskustelua, minulla olisi omia kysymyksiä, mutta ennen kuin ne esitän, niin annan muille valiokunnan jäsenille puheenvuoron. Ensimmäisenä kollega Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn puolesta haluaisin tervehtiä teitä presidentti Caldeira ja kiittää teitä kaikesta työstä, jota teette tämän tärkeän toimielimen johdossa ja, ja siihen me kovasti, sen varaan kovasti laskemme. Ja jos sallitte, haluaisin myös tervehtiä toivottaa tervetuloksi herra Ivanovan, joka on tullut mukana ja haluan onnitella häntä myös siitä, että hänen hallituksensa on nimettänyt hänet ja kiittää häntä luottamusta parlamentia kohtaan. Jotakin tästä teidän johdannostanne presidentti. Budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja on kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan, että me parlamentaarikot olemme hiukan mm, loukkaantuneet tavallaan tästä keskustelusta, eh, jota neuvosto on käynyt koskien maksumäärärahoja ja maksusitoumuksia. Ja meitä tavallaan loukkasi myös, kun, tai myös, kun 2012 vuoden lopussa budjettiasioista vastaava komissaari sanoi, että meillä oli vajetta 9 miljardia euroa EU-budjetissa. Ja vieläkin enemmän järkytti se, että valtionvarainministerit riippumatta siitä, kuinka vaikea talous tällä kertaa hoitaa, niin nämä 9 miljardia oli sellainen summa, että he eivät pystyneet maksamaan. Ja kuitenkin tämä oli lasku, joka piti maksaa, ja takan, tämän takaa löytyy konkreettisia e- avunsaajia, edunsaajia. Ja meidän kaltaisen manner ei pysty noudattamaan rahoituksensa sitoumuksia, joita se on kuitenkin tehnyt eri hankkeisiin. Tässä on kyse Erasmus-ohjelmasta esimerkiksi, esimerkiksi erilaista eh, eri henkilöistä, jotka ovat esittäneet hankeanomuksia, ne ei ei pysty maksamaan, koska jäsenvaltiot eivät pysty keräämään tätä rahoja kokoon. Sanon tämä nyt teille siksi, että me täällä parlamentissa tunnemme kovasti huolta asiasta ja haluaisin kysyä teiltä, ettekö tekin olisi sitä mieltä, että mm, tuomioistuimella voisi olla tästä tällainen varoittajan rooli tilintarkastustuomioistuimella, jos perussopimuksia ei noudateta, jos no, budjettimme ovat epätasapainossa. Eikö tilintarkastustuomioistuin voisi pysyvän tilintarkastajan roolissaan tavallaan varoittaa ministereitä ja parlamentin jäseneitä sillä huomioon varokaa. Teillä tulee puuttumaan 10 miljardia vuoden lopussa. Teidän pitää löytää tarvittavat varat eikä pitää tällaista burleskia näytöstä, joka viime vuoden lopullakin nähtiin. Lou dit Je ne signe pas tant que j'ai pas l'assurance d'avoir les 9 milliards et finalement il en a eu. En, nyt näitä mitä saatiin 6 miljardia ja nämä 3 miljardia rahoitetaan sitten tänä vuonna. Ei anneta oikein kyllä hyvää kuvaa tässä EUn toiminnassa. Tuntuu hiukan siltä, että tämä ilmiö vain korostuu jatkossa, koska valtioiden hallitusten päämiehet ovat sanoneet meille, että tulee puuttumaan 50 miljardia maksuja maksu, maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen välillä. Eikö siis tilintarkastustuomioistuin voisi antaa vakuutusta meille siitä, että se päivittäin valvoo EUn budjetteja ja varainhoitoa ja tavallaan varoittaisi tarvittaessa? Sitten toinen kysymykseni teille. Voisitteko sanoa lyhyesti jotakin suhteistanne kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin? Onko teillä hyvät suhteet? Voitaisiinko jonain päivänä ajatella sellaista, että että kun suhteemme jäsenvaltioiden monimutkaistuvat, jos siirrytään pikkuhiljaa kohti liittovaltion rakennetta, niin sitten ehkä pitäisi olla vielä enemmän suhteita, ei nyt hallitusten välisiä suhteita tai yhteisösuhteita. Hmm. Siis tällainen konkreettinen yhteistyö tärkeistä asioista, onko se oikean suuntaista teidän mielestänne sen lisäksi, että on tällaista metodeihin perustuvaa yhteistyötä tänä aamuna, kun keskustelimme Euroopan ulkosuuden hallinnosta esitin sellaisen ajatuksen, että me tarvitsisimme riippumatonta tilintarkastusta täällä parlamentissa koskien niitä säästöjä, joita voisimme saada aikaan jos EU ja jäsenvaltiot harjoittavat yhteistyötä sellaisissa budjettikohdissa, jotka, joissa asiat voitaisiin yhdistää, siis pantaisiin resurssit yhteen ilman, että tämä mitenkään itsemääräämisoikeuteen e-, ei olisi 27 armeijaa ja diplomatian saralla on satoja lähetystön rakennuksia, joissa ei edes kopiointikonetta jaeta, joita tulee kehitysyhteistyöhön. yhteistyöhön Euroopan kehitysyhteistyörahastoon kehitysrahastoon ja jäsenvaltioiden välillä, mitä EU tekee, mitä jäsenvaltiot tekevät. Eikö tässäkin voitaisiin tätä kaikkea paremmin koordinoida? Sitten tieteellisestä tutkimuksesta on voitu huomata 15 16kin ohjelmaa ihan samasta aiheesta, jota rahoitetaan ilman minkäänlaista koordinaatiota. Oletteko samaa mieltä, olisitteko samaa mieltä siitä, että tilintarkastustuomioistuin kansallisten viranomaisten kanssa laatsi jonkinlaisen äh, tarkastuksen kosken arvion, antaisi arvion näistä säästöistä, joita voisi syntyä. Ja tämmöisten äh, raportti kääntäisiin kaikille kielille ja tästä keskusteltaisiin kansallisessa parlamentissa, samoin täällä Euroopan parlamentissa, jotta näkisimme konkreettisesti, minkälaista säästöä voi syntyä. Ja tuen tässä ajatusta, Ranskan presidentin puheen ajatusta, vaikka hän ei kuulukaan sen puolen. Hän sanoi, että taloudellisia säästöjä kyllä, mutta ei talouden kustannuksella kuitenkaan. Meidän pitäisi tarkastella kaikkia niitä mahdollisia säästöjä, joita voitaisiin saada aikaan. Voisiko tuomioistuin tässä ojentaa meille tavallaan avuttavan käden tai laatia tällaisen riippumattoman tarkastuksen, jos ei, niin se olisi vahinko. Sitten ihan lopusti vielä, lopuksi vielä lyhyesti sivulla neljä kun puhut työohjelmasta, niin te puhutte paljon tilintarkastustuomioistuimen toimivelvollisuudesta ja tiedoista. Ja haluaisin täällä olla myös sanan riippumattomuus, itsenäisyys, koska meille on erittäin tärkeää, että tilintarkastajat ovat riippumattomia. Ja tavallaan tässä <coughs> strategia-asiakirjassa tulisi tämä riippumattomuus esille. Ja vielä kerran, voisitko kertoa hiukan enemmän tästä ver- vertaisvertailusta, kuka näitä arvioita suorittaa tuomioistuimessa. Siis lyhyesti voisitteko kertoa meille, kun te kerran valvotte, niin kuka taas sitten teitä valvoo? Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia arvoisa presidentti tästä esitelmästä ja me jo mielenkiinnolla odottamme näitä tulevia lausuntoja esimerkiksi. Akilarin koskeva lausunto. Me tiedämme, että tähän liittyy suuria summia ja meitä todellakin kiinnostaa tietää, mitä aiotte tehdä. Mutta on tietenkin selvää, että omien töiden lisäksi täytyy hoitaa vielä muita uusiakin tehtäviä. Ja tässä yhteydessä viittaan erityiskertomukseen koskien ulkosuhdehallintoa ja tämä FPI-toimintaväline. Me olemme havainneet, että kyse on ikään kuin pelimerkeistä ulkopolitiikan harjoittamisen yhteydessä ja olisi hienoa, jos tämä komission hallinnoima FPI-väline olisi myöskin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminnan kohteena. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä näytä olevan, joten arvoisa presidentti, sallitte minunkin esittävän teille pari kysymystä. Kollega Inge Gressle viittasi ulkosuhdehallintoon ja kun keskustelimme komission jäsenen Piibalksin kanssa asiasta, niin tuli ilmi sellainen kysymys, joka liittyy kehitysyhteistyöhön tarjolla olevat, olevia varoja. Vuosikertomuksessa olette ottaneet tähän liittyen jo kantaa ja minusta tuntuu, että se liittyy läheisesti myöskin vuoden 2013 työohjelmaanne. Minua kiinnostaisi kuulla enemmän siitä vihjauksesta, jonka mukaan kriisialueilla varoja ohjataan kansalaisjärjestöille tai ehkä ohjataan niille, vaikka nämä järjestöt saattavat olla yhteydessä terroristijärjestöihin, viitan tässä Pakistanin tilanteeseen, Lukuisissa medioissa on tällaisia syytöksiä esitetty, eli että varoja on ehkä käytetty väärin hyväksi. Se on yksi kysymys. Ja toinen kysymys, jota me olemme käsitelleet parlamentissa, on Syyrian kansan tukeminen. Suurin osa käytettävistä varoista ohjataan Syyrian hallitukselle. Herääkin kysymys, että onko näistä varoista kansalaisille mitään hyötyä kansalaiset joutuvat kärsimään aika lailla sisällissodan tyyppisistä ongelmista, joten onko teillä mahdollisuutta paneutua tämän tyyppisiin kysymyksiin? Ja seuraava kysymykseni liittyy neuvoston kertomuksiin. Vuosikertomuksessa viittasitte ministerineuvoston ja Euroopan neuvoston aiheuttamiin vuosikustannuksiin. Tehän tiedätte, että me päätämme vastuuvapauden myöntämisestä, neuvosto antaa oman suosituksensa, mutta oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan neuvostoa pitäisi käsitellä erillisinä yksiköinä? Oletteko tätä mieltä? Eli miksi ministerineuvosto ja Euroopan neuvosto ovat teidän kertomuksessanne yksi ja sama tekijä? Vai onko teidän mielestänne ehkä mahdollista pitää nämä kaksi toimijaa erillään tällaisessa tarkastuksessa? Tietenkin voitte vastata tähän kysymykseen myöskin myöhemmin, jos ette voi samaan suoralta käden, kädeltä vastata tähän kysymykseen. Mutta kollega Odi haluaa kysyä vielä jotain. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia. Käytän nyt vielä uudelleen puheenvuoron. Haluaisin vielä viitata sivuun viisi liittyen 2013 työohjelmaan. Tässä sanotaan, että tilintarkastustuomioistuin tekee kaksi ähm, raporttia tai kertomusta. Ja näistä toinen liittyy tilivelvollisuuteen ja velvollisuuteen raportoida. Minä en nyt tiedä, onko tässä tarkoitus sanoa, että heti halutaan tehdä kertomus tarkastuksessa ilmenevistä puutteista. Tässähän on tulossa vaalivuosi ja kaikki tämän tyyppiset puutteet ovat sellaisia, että niihin eh, eurokriittiset tulevat tarttumaan. Tämä eh, puutteiden mainitseminen aivan näin ystävällismielisesti halusin teille sanoa, minulla tässä hiukan kiinnitti huomioni. Paljon kiitoksia. Arvoisa presidentti, nyt pyytäisin teitä vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin, mikäli vain mahdollista. Kysymyksiä hän sateeli aika lailla. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Yritän käydä läpi kaikki keskustelut, anteeksi kysymykset kykyinen mukaan vaikkakin joiden kohdalla kyllä pelkään, että en ihan suoraa vastausta voi antaa, mutta mielelläni annan sitten lisätietoja jatkossa esimerkiksi kirjallisessa muodossa. Ja olen kiitollinen ystävästä sanoista, joita herra Odi käytti. Niin tämä ensimmäinen ko- kommenttini Maailmanpankista. Haluan tehdä selväksi, että me tai haluan kertoa, että otamme vastaan valtuuskunnan ensi viikolla tilaisuudessa tuomioistuimessa 27. helmikuuta ja keskustelemme siitä, miten parhaiten voimme käydä, tar- toimia tässä vaikeassa tilanteessa, jos nyt olemme. EU on toisiksi suurin lahjoittaja maailman pankissa. Ja meillä on sellaisia tilanteita, joissa meidän täytyy suorittaa tilintarkastuksia, joihin liittyy sellaista tietoa, jota Maailmanpankin hallinnassa on, ja meidän pitää sitten käytännössä miettiä, miten tämä parhaiten hoituu niin, että tilintarkastustuomioista voi tehdä työnsä täysin tietoisena tarvittavista tiedosta. Pyrimme toimimaan avoimella tavalla ja meidän tilintarkastajamme kehitysyhteistyön saralla ja muilla alueilla, joihin näitä varoja on määrätty, niin mahdollisuuksien mukaan käsittelemme tätä kysymystä mahdollisimman asianmukaisella tavalla tai sopimimmalla tavalla. Puheenjohtaja, te otitte esille myös Euroopan ulkosuudenhallinnon, samoin Rova Gressle viittasi tähän tosin hiukan eri näkökulmasta myös herra Odi. yritän ehkä antaa tässä tällaisen synteettisen kattavan vastauksen. Me teemme työtä kansallisten tilintarkastustahojen kanssa sellaisella tavalla, joka pyrkii kohdentamaan yhteiset ponnistelumme juuri siihen, mitä herra Odi pitää hiukan outona otsakkeena tälle mm, maisemarakenteella. Se työ, mitä tähän mennessä olemme tehneet, ei koske vain metodeja, vaan siinä myös identifioidaan sellaisia alueita, joilla me todellakin voimme harjoittaa yhteistyötä. Ja yksi sellainen alue, jolla on tarvetta sille, että tilintarkastustahot nostavat äänen selvästi esiin että on tiettyä vastuuvelvollisuutta, tämä liittyy vakavaraisuusvalvontaan esimerkiksi. Joissakin instansseissa tai joissakin tapauksissa toimivaltuudet, jotka on siirretty EU-tasolle, ne onkin sitten otettu takaisin kansalliselle tasolle jos me ajattelemme koko Euroopan tal- talouspolitiikan ohjausjaksoja ja kahden ja kuuden lainsäädännön ohjelmapaketteja, josta on jo sovittu niin meidän täytyy selkeästi voida identifioida, kuka on vastuussa mistäkin ja millä tasolla. Ja tämä ei koske vain tilintarkastajia, vaan myös kansallisia parlamentteja Euroopan parlamenttia ja Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja kansallisia tilintarkastusviranomaisia. Jotta nyt vastaisin tähän kysymykseen, niin me, me haluamme tehdä työtä vielä enemmänkin tämän asian parissa. Olen valmis ottamaan tämän kysymyksen esille kansallisten tilintarkastustuomioistuimien presidenttien ja johtajien kanssa, jotta nähdään, voidaanko vielä enemmän harjoittaa yhteistyötä ja toimintaa. Ainahan tietysti kansalliset prioriteetit eivät vastaa meidän tilintarkastustuomioistuimemme prioriteetteja. Näin saisimme kuitenkin aikaan uuden ulottuvuuden työkulttuurissa ja tekisimme yhteistyötä ja identifioisimme mahdollisia säästökohtia ja ottaisimme huomioon myös tämän kansallisen ulottuvuuden ja eurooppalaisen ulottuvuuden. Ja sitten äh, mitä tulee ulkoisuuden hallintoon Euro- e-, Euroopassa, me olemme juuri laatimassa tilintarkastusta tästä äh, yhteisöstä, jonka on lähes tällainen instituutio, toimielimen kaltainen taho. Pian tämä tilintarkastustoiminta alkaa. Siinä käsitellään joitakin seikkoja, joita täällä on otettu esille. Samoin herra, herra Odi puhuivat näistä kysymyksistä. Ja uskon, että tätä ei tulla julkaisemaan vielä tänä vuonna, vaan ensi vuoden alussa, 2014 vuoden alussa pyrimme antamaan kokonais kuvan hallinnosta, ulkosuhdehallinnon hallinnosta ja uskon, että näin voidaan antaa tällainen yleiskatsaus siitä, miten tämä uusi lähes toimielimen kaltainen elin hoitaa rooliaan. Tähän liittyy myös rakennuspolitiikka muun toiminnan lisäksi. Sitten ehdotukset siitä, että varmistettaisiin se, että Euroopan apu, tuki kansalaisjärjestöille ja muille, jotka sitten välittävät näitä varoja kolmansiin maihin, niin pitää varmistaa, että väärin käsiin varat eivät joudu, niin käyttää tätä ilmaisua. Me olemme joitakin tarkastuksia suorittaneet ja uskon, että tulemme pikapuolin julkaisemaan tilastuskertomuksen Egyptistä. Samoin palestinaisviranomaisen tällainen laadittu ja se tullaan julkaisemaan Nepanin huolella merkille teidän tuntemanne huolen Syyrian tilanteesta ja muista alueista. 2013 annamme myös raportin Keski-Aasian tilanteesta ja minkälaista EU-apua e sinne on myönnetty. Tämäkin liittyy näihin teidän kysymyksiinne. Joten miten katetaan nämä erittäin tärkeät alueet ulkopolitiikassa, kehitysyhteistyöavussa ja mikä Euroopan ulkosuudenhallinnon rooli on, kun sillä on näitä uusia vastuualueita me todella kiinnitämme näihin keskeisellä tavalla huomiota ja uskon, että tulemme juuri reagoimaan näihin teidän kysymyksiinne. Ja me tietenkin sitten yritämme ottaa teidän kommenttinne ja kysymyksenne mukaan tulevaan työn. En voi nyt luvata. Mehän en ole varma, että vielä tämän vuoden raportuskertomuksen on mukana, mutta lupaan, että otamme nämä ehdotukset huomioon, kun laadimme sitten jatkossa tai suunnitelmatyötämme jatkossa tällä alueella. Sitten tuli kysymys neuvosto, neuvostosta, miksi näitä kahta tahoa ei ole, tai neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa. Me teimme tilin tarkastustuomioistuimen budjetin kautta ja ensin meidän pitää nähdä, kuinka me budjetista voimme tunnistaa selkeästi sen, mitä kummallekin toimielimelle on määrätty ja sitten seuraamme toimintaa jatkossa, mutta Voimme antaa tästä tarkemman selvityksen ehkä kahden keskisesti, kun saan tietää täsmällisesti, minkälaisia huolia täällä tunnetaan, ja yritän sitten tavallaan kääntää tämän asianmukaisella tavalla. Me joka vuosi tarkastelemme näitä toimielimiä vuosikertomuksessamme, jos on tarvetta tarkastella eri kysymyksiä horisontaalisesti kautta toimielinten, niin silloin näin tehdään. The les problèmes de trésorerie qui ont été soulevés by yourself. Sitten nämä ongelmat liittyen valtion varoihin, joihin viitattiin, eikä vain uuteen puitteistoon, e- eikä vain uuteen monivuotuisen rahoituskehyksen, mutta myöskin tähän uuteen. Tässähän voi olla tilaisuus tilintarkastustuomioistuimella toimia varoittajan roolissa. Tässä riittää se, että katsotaan, mitä me sanomme vuoden 2011 kertomuksessa. Siitähän te puhuitte eilen. Jo siinä vuonna 2011 me mainitsimme samat ongelmat, jotka ovat tulleet esiin me olisimme voineet joutua maksamaan 5 miljardia, jos maksujen osoitukset olisivat olleet oikein katetut Tässä on kaksi ongelmaa. Meillä on hyvin epätyypillinen aikajakso käynnissä. Jäsenmaita koskettaa talouskriisi. Maksuissa on ollut viivästyksiä ja nyt me lähestymme tämän pidemmän rahoituskehyksen loppupuolta – meillä on siis maksusitoumuksia yhä avoimena ja se tosiasia, että jäsenmaat, kun ne ovat suunnitelleet maksuja, joita niin oli tarkoitus vuoden mittaan maksaa, vuoden lopussa ovat tilanteessa, että asioita ei oltukaan suunniteltu aivan selkeästi ja heillä on heti uusia tarpeita vuoden alussa. Jäsenmaat tarvitsevat siis maksusitoumuksia, jotta he voisivat valtion varoihin liittyvän tilanteen ratkaista. Tämähän on tärkeää, sillä kun päädytään neljänteen vuosi neljännekseen, joudutaan tilanteeseen, jossa ollaan jumissa. Tilintarkastustuomioistuin on siis tällaisessa varoittajan roolissa ollut jo monta vuotta ja muistuttaa siitä, että tämä ongelma liittyy suunnitteluun, ennakointiin, tarkempaan maksujen suunnitteluun ja on tärkeää, etteivät kaikki maksut osu samalle hetkelle. Ne pitää jakaa koko vuoden ajalle. Tässä jäsenmaathan itsekin kärsivät taloudellisia valtion varoihin liittyviä paineita, jotka ovat hyvin suuria maksusitoumusten kohdalla. Jos me nyt tässä suunnittelemme jo yleistä ohjelmaa, sitoumuksia, jotka tehdään, pitäisi koko jakson ajalta ottaa huomioon. Maksusitoumus täytyy ottaa huomioon se, että vuosille 2007-2013 me jo lähdimme liikkeelle myöhässä. Maksuja ei kahteen vuoteen juurikaan tullut. Oli erilaisia kansallisten järjestelmien sertifi- sertifiointeja kriisi iski meihin ja meillä oli viivästystä kaikkien ohjelmien käynnistämisessä. Ja nyt me lähestymme tätä monivuotuisen kauden päätöstä ja maksuja on vielä jäljessä. Kaikkein tärkein tehtävä tilintarkastustuomioistuimella vuosittain on se, että se muistuttaa näistä maksamatta olevista sitoumuksista. Tässä meillä on nyt vuosien 2007-2013 sitoumusten kohdalla tilanne, jossa olemme ajat, odottaneet vuoteen 2011 asti. Siis tämähän tarkoittaa sitä, että me olemme olleet kolme vuotta jäljessä. Ja kun tällainen viivästys on, on selvää, että ongelmia valtion varoissa esiintyy. Eli näiden maksamatta olevien sitoumusten kysymys on tärkeä ja se on vielä ratkaisematta. Ja kyllä tilintarkastustuomioistuin on ollut jo varoittajan roolissa. Ehkä me voisimme tässä enemmän vielä korostaa viestiä, mutta minä olen sitä mieltä, että myöskin komissio on tässä vastuussa. Ja kaikissa talousarvionäkymissä pitää ottaa huomioon ähm, ne maksutarpeet, joita tulevina vuosina on koitumassa ja niiden suhteen pitäisi olla realistinen. Ehkä me emme ole tässä työohjelmassa maininneet strategiaa selvästi, mutta tämä kuuluu tavallaan meidän DNAhamme. Tilintarkastustuomioistuin on väistämättä riippumaton toimija. Perussopimuksissa tämä on määritelty ja meidän joka päiväinen toimintamme osoittaa, että näin todellakin on ja minä olen aina valmis tätä itsenäisyyttä puolustamaan. Mutta kiitän teitä siitä, että muistutitte tästä asiasta. Otamme varmastikin tämä huomioon Sitten virtaasarviointi, mikä tilanne sen suhteen on. Tientarkastustoimioistuimessa olemme tekemässä tätä työtä. Meillä on ranskalaisista asiantuntijoista koottu vertaisarvioiden ryhmä ja myöskin saksalainen tilintarkastustuomioistuin on tässä roolissa. Johtajan roolissa. Olemme marraskuusta lähtien tarkastelleet kaikkia tapauksia, jossa se on tarpeellista ja me toivomme, että syys-lokakuussa työ saadaan päätökseen ja kertomus voidaan tämän vuoden puolella antaa. Ja heti kun työ saadaan päätökseen, me tulemme raportoimaan tälle valiokunnalle tästä vertais arvioinnin tuloksesta. Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että nämä kolme hyvin vaikutusvaltaista eh, jäsenmaiden elintä ovat eh, suostuneet tekemään eh, tilintarkastustuomioistuimelle vertaisarviointia. Minä voin sanoa, että meillä on ollut kyllä vaikeuksia löytää tällaisia vertaisarvioijia. Paljon pyyntöjä esitetään ja Tämähän on työtä, joka tehdään ilmaiseksi. Me maksamme vain matkakulut. Meillä on omassa talousarviossamme linja, joka tekee mahdolliseksi korvata nämä matkakulut, mutta kaikki muut kulut ovat ilmaisia ja me olemme siis erittäin äh, kiitollisia siitä, että nämä kolme elintä ovat suostuneet toimimaan vertaisarvioijina. Sitten vastauksena kysymykseeni siitä, miksi me olen valinneet tällainen, tällaisen otsikon kuin julkisen talouden puutteet ja tilintarkastuksen puutteet, audit deficit. Tässä viittasin jo jäsenmaiden tilintarkastusviranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön, mutta mielestäni on hyvin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin voi tehdä mahdollisimman tyhjentävää työtä niin, että kaikki kehityskulut, joita on käynnissä, voitaisiin tunnistaa hyvin tarkasti eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja kaikki uudet välineet, joita on olemassa. Tässä viittaisin eurooppalaiseen vakaus- mekanismiin. Ja Euroopan keskuspankin toimiin. Ja mahdollisuus tehdä kaikista näistä rahastoista ja muista välineistä tilintarkastus. Tämä on jotakin, mikä tulee olemaan varanhoitoasetuksessa mukana ja mehän olemme jo hälventäneet joitakin epäselvyyksiä antamalla oman lausuntomme niihin liittyen. Ja mielestäni meidän pitäisi tehdä jonkinlainen kartoitus kaikesta tästä ja pyrkiä luonnostelemaan kattava kartta kaikista näistä kehityskuluista ja siitä, missä olemme havainneet ongelmia esiintyvän. Tämä valiokuntahan on monta kertaa todennut, että Euroopan parlamentti on joskus ollut marginaalissa. Ja meiltähän jopa riistetään meidän suvereniteettimme kansallisten talousarvioiden kohdalla, sillä Euroopan komissiohan on nyt ottanut tehtäväkseen niiden arvioinnin ja hyväksymisen. Tämä on vain esimerkki, mutta tämä on esimerkki siitä, minkälaista arviointia tehdään ja minkä tyyppisiä rooleja tilintarkastajilla voi olla. Me olemme jo olettaneet, että puutteita esiintyy. moneen otteeseen tässä valiokunnassa minulta on kysytty, miksi me emme tee eurooppalaisen vakausmekanismin tilintarkastusta. Kuka kontrolloi tämän välineen, tämän eurooppalaisen välineen rahastoa? Sehän on otettu siis mukaan eurooppalaiseen vakausmekanismiin. Kuka sitä kontrolloi? Tällässä on ollut puute ja nyt edistystä on tapahtunut selkeästi. Tässä on ollut siis tilintarkastukseen liittyvä puute, julkisiin varoihin liittyvä puute. Ja tämän vuoksi aivan vaatimattomasti me olemme äh, suunnitellut, että vuonna 2013 me tekisimme kartoituksen, mahdollisimman selkeän kartoituksen näistä elementeistä, jotta voisimme tehdä lainsäätäjille mahdolliseksi keskittyä mahdollisimman hyvin näihin puutteisiin ja ne kattaa tyydyttävällä tavalla. Tämän lisäksi niin kutsutusti perustuslaillista kehitystä tapahtuu Euroopan unionissa perussopimusten ulkopuolella. Meillä on erilaisia välineitä, erilaisia rahoitus- ja muita välineitä, jotka eivät kumpua perussopimuksista. Ja tilintarkastustuomioistumilla on roolinaan ottaa nekin huomioon. Tässä meidän täytyy todellakin eh, pystyä tarkasti tunnistamaan nämä uudet välineet. Vastaisin sitten vielä edustaja Greslen kysymykseen liittyen Euroopan ulkosuhdehallintoon. Me tulemme tekemään tilintarkastusta siihen liittyen ja se on jo käynnissä ja toivon, että Akilaa koskeva kertomus voitaisiin julkistaa tällä viikolla. Eräs kollega, joka on itse asiassa tämän valiokunnan entinen jäsen, on sitä valmistelemassa. Kiitoksia. Ja, dank, äh, Caldera. Paljon kiitoksia, kollega Caldera, näistä seikkaperäisistä vastauksista esitettyihin kysymyksiin. Kollega Odi pyytää vielä uudemman kerran puheenvuoron, olkaapa hyvä. Jean-Pierre. Niin tästä varoitusehdotuksesta näin kyllä tämän luvun täällä, mutta tässä on kyseessä kertomus 2011, joka piti antaa parlamentille 2012 lokakuussa ja nyt me keskustelemme poliittisesti tästä helmikuussa tänä vuonna. Minä halusin kyllä lyhentää kaiken tämä aikataulua, niin kuin tiedätte. Tarkoituksena olisi pidemminkin pysyvällä tavalla esittää näitä varoituksia, niin kuin, mm, mutta korostitte kyllä tätä aspektia oikein hyvin. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Näin kaikki halukkaat ovat saaneet puheenvuoron. Ja täten minä saan vielä kerran kiittää teitä, kollega Caldera ja teidän ryhmänne ja olen iloinen siitä, että olette aina valmis vastaamaan kysymyksiimme, koska teidän tekemänne työ on erittäin tärkeää juuri meidän näkökulmastamme katsottuna me tiedämme oikein hyvin, että kun puhutaan vastuuvapausmenettelystä, niin se on yksi toimintatapa, joka meillä on käytettävissä, mutta meillä on vielä toinenkin tällainen tarkastustoimintamahdollisuus, jolla voimme katsoa, miten kansalaisten varoja käytetään hyväksi. Tietenkin toimintamahdollisuudet ovat aika lailla rajalliset, mutta kansalaiset ovat olleet meihin hyvinkin hanakasti yhteydessä ja tiedustelevat juuri sitä, että mihin suuntaan nyt julkistalouksien tilanne on menossa, miten menojen, menopuolen kehitys etenee ja meidän täytyy löytää tällainen institutionaalinen järjestelmä, valvontajärjestelmä, jolla voidaan varmistaa, että käytettävissä olevia varoja käytetään tehokkaasti hyväksi. Toivottavasti teette viisaita päätöksiä ja toivottavasti niiden pohjalta me puutumme niihin keskeisimpiin ongelmiin ja kysymyksiin, jotta sitten kaikki asianosaiset, eli jäsenvaltiot ja komissio käyttävät olemassa olevia varoja järkevästi hyväksi. Viittasitte myöskin yhteistyöhön kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa. Silläkin tulee olemaan vaikutuksessa meidän työhömme. Te viittasitte siihen, että nyt panostetaan enenevässä määrin juuri tällaisen tulosvastuulliseen toimintaan tarkastustoiminnassa, niin silloin tietenkin herää kysymys, että kun meillä on olemassa eurooppalainen ohjausjakso ja talousarvion valvonta, niin miten saamme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa aikaiseksi EU-laajuisen tarkastusjärjestelmän. Minä uskon, että tällä saralla EU on menossa ihan oikeaan suuntaan, mutta oikeastaan olemme vasta lähtökuopissa, eli parantamisen varaa vielä on. Me aiomme puuttua tähän tilanteeseen ja tämän halusin antaa teille vielä matkaeväksi. Tarkoituksena on järjestää parlamenttien yhteinen kokous, johon osallistuvat kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin talousarvion valvonnasta vastaavat henkilöt. Ja olisi hienoa, jos tilintarkastustuomioistuimenkin edustaja voisi edu olla tällaisessa yhteisparlamentaarisessa kokouksessa läsnä. Vielä kerran kiitokset läsnäoloston, läsnäolostanne ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan tulevaa yhteistyötämme. Kiitoksia. Ja, liebe Kolleginnen und niin, arvon kollegat, näin olemme päässeet esityslistan loppuun. Onko kellään mitään huomautettavaa kohtaan? Muut asiat minulla ei ole mitään lisättävää. Jos te, ei teilläkään ole mitään sen kummempaa, niin kiitokset kaikille, kiitokset tilitarkastustuomioistuimen edustajille, komission edustajille sekä sihteeristölle ja tietenkin myös tulkeille. Ja näillä sanoilla päätän tämänpäiväisen kokouksemme. Seuraava kokous järjestetään 21. helmikuuta kello yhdeksän alkaen. Eikö vaan? Kyllä. Eli nähdään ensi kerralla. Mukava jatkoa.